sellaisen valiokunnan parlamentissa, joka on täysval, tässä toimivaltainen. Oikeastaan se valiokunta, joka tässä toimivaltainen on ilmoittanut, että Bukarestin vetomustuomistoimen päätöksen mukaan on kokonaan kumottu Bukarestin tuomistoimen päätös, joka liittyy siviilikanteeseen Viktor Bustinarin kohdalla, ja siksi tämä koskemattomuusmenettely on päätetty. Ekon valiokunnan päätöksen